tukee myös talouden edistymistä, joten meidän on pyrittävä saamaan aikaan parempia ratkaisuja, parempia ratkaisuja meidän kansalaisillemme, mutta emme voi toimia niin, että tämän tutkimuksen kaikkein tärkeimmän talouden alan tutkimus muuttuu muutoin luontokosta, eli tuo suositus, jonka me hyväksyimme, on äärimmäisen tärkeä. Minä äänestin sen puolesta, koska tämä on hyvä kompromissi. Yhtäältä me voimme edelleen jatkaa tieteellistä tutkimusta, mutta toisaalta me estämme eh, missä määrin vain mahdollista niiden eläinten kärsimykset, joita näissä kokeissa käytetään. Kiitoksia. Kiitos sitten Roa Pyydän anteeksi tätä melua. Uh, Kollegat, voisitteko poistua salista vähin äänin? Rouva Siseli, teillä on puheenvuoro. Hyvä puhemies, eurooppalainen direktiivi eläimillä tehty käytettävistä kokeista vuodelta 1986. Sitä piti tarkistaa. En ole tyytyväinen siihen, että uuden ehdotuksen mukaan eläinkokeet ovat edelleen mahdollisia, mutta äänestin kuitenkin tämän direktiivin puolesta kolmestakin syystä. Ensinnäkin siitä syystä, että tämä testaus on mahdollista ainoastaan silloin, kun ihmisen hyvinvointi asetetaan tärkeämmälle sijalle. Tässä on kysymys ihmisarvosta ja siitä, että ihmisillä on oikeus perusterveyteen ja asianmukaiseen hoitoon. Uusi direktiivi tulee käyttämään vähemmän eläimiä kokeissa. Ja vielä kolmanneksi eläinkokeissa nämä eläimet, niihin kohdistetaan parempaa kohtelua kuin aikaisemmin. Ja niiden, täten eläinten hyvinvointi on paremmalla tasolla, mutta tulevaisuudessa tämä varmaan tämäkin poistuu. Sitten Rauha Jaa, yksi minuutti. Ja, vielen dank. Äh, Kiitokset puhemies. Eläinten suojeleminen on aihe, joka on lähellä eurooppalaisten sydäntä. Siksi olen iloinen siitä, että esittelijämme Rova Jegle on pitkissä neuvotteluissa onnistunut parantamaan koeeläinten suojelua huomattavasti. Uuden direktiivin myötä eläinkokeita pyritään välttämään ja niiden tekeminen rajoitetaan vain ehdottoman tarpeellisiin. Vain silloin, kun ei ole olemassa mitään vaihtoehtoa, ne ovat sallittuja hyvin tiukoin ehdoin. Tämä on hyvä kompromissi eläinten suojelun ja tutkimuksen vapauden välillä. Kokonaisuutena meillä on nyt ensimmäistä kertaa Euroopan laajuinen korkea suojelun taso. Tämä on huomattavaa menestystä. Nyt on kyse siitä, että kaikki jäsenvaltiot todella myös panevat tämän täytäntöön ja mahdollisimman pian. Kiitoksia. Thank you, Mr. Antonio. Kiitos. Antoniocci, yksi minuutti. Grazie, signor Presidente. Mi sembra che su questo delicato... Kiitoksia, puhemies Eläinsuojelu on äärimmäisen herkkä ja arkaluontoinen teema ja minusta vaikuttaa siltä, että me olemme löytäneet hyvän tavan toimia me olemme löytäneet tasapainon niiden intressien välillä, jotka tarvitsevat eläimiä tieteellisiin tarkoituksiin ja toisaalta niiden, jotka haluavat suojella eläinten terveyttä. Mielestäni tasapaino on saavutettu ja minä äänestin tämän Rova Jeglen esityksen puolesta. Jäsenmaiden pitäisi jättää eläimiä käyttämättä aina kun se on mahdollista. Tieteellisissä tutkimuksissa täytyy löytää uusia strategioita ja metodejakin. Thank you. Mr. Wojciechowski, I can't. Kiitos. Sitten seuraava puhe ei eli sitten puheenvuoron saa Rauha McGuinness. Um, Kiitokset puhemies. Haluan onnitella Elisabeth Jegleä hänen työstään tämän aiheen parissa kokeiden ja eläinten käytön. Äänestin tämän puolesta, koska uskon, että tämä on kaikkein pragmaattisin ratkaisu ongelmaan, joka meillä on vuoden 1986 lainsäädännön päivittämisessä. Haluaisin todeta, että tämä on tärkeää eläinten hyvinvoinnin kannalta, mutta myös tutkimuksen jatkuvuuden kannalta Euroopan unionissa. Muutoin me ajamme tutkijat, tieteilijät sellaisiin ratkaisuihin, että he joutuvat siirtymään rajojemme ulkopuolelle, missä lainsäädäntöä on vähemmän. Meidän on siis parannettava lainsäädäntöä ja kokeissa käytettyjen eläinten hyvinvointia tutkimuslaitoksissa ja yliopistoissa, mutta meidän on myös taattava, että tutkimus voi jatkua. Me puhumme koko ajan siitä, että meidän on kannustettava nuoria tutkimusalalle ja käytettävä enemmän tutkimukseen ja innovaation. Suojelkaamme eläimiä mahdollisimman hyvin, niin me tällä lainsäädännöllä teemme. Kiitoksia a minute. Herra Keelam, yksi minuutti. Thank you, Mr. President. Kiitos, puhemies. Minä äänestin näiden suuntaviivojen, työllisyyssuuntaviivojen puolesta. Samaan aikaan mikä tahansa ratkaisu siitä tulisi löytyä myöskin laatuulottuvuus. Barroso eilen Ähm, puhui neljästä miljoonasta avoimesta työpaikasta ja niihin vaaditaan ammattitaitoista työvoimaa. Ja pyytäisin, että komissio todellakin perustaisi tällaisen avoimien paikkojen äh, tarkkailujärjestelmän, johon liitettäisiin sitten tällainen ammattitaitopassikin. Herra Kelam, me itse asiassa vielä puhumme eläinten hyvinvoinnista. Te olette puhujalistalla työllisyydestä, eli ehkä voisitte nämä kommentit sitten seuraavan mietinnön kohdalta toistaa. Herra Rode, yksi minuutti. Mr. Rode. Herra Rode. Sorry. Okay. <laughs> Oversættelsen kaldte mig Ryder, så jeg var, troede, det var en tysker, der var tale om. Niin anteeksi vain, niin nimeni kuulosti tulkkauksessa vähän toiselta. En heti ymmärtänyt, että minä olen kyseessä. Niin, minä äänestin tämän eläinten puolesta. Tietysti molemmin puolin on esitetty vahvoja argumentteja koko asiassa, mutta mielestäni eläinten oikeudet ovat ensisijaisia. Toisaalta taas on niitä tahoja, jotka sanovat, että luonnollisesti pitää olla oikeus pyrkiä edistämään lääketiedettä ja sairauksien parantamista. Meidän tehtävänämme on saada aikaan tasapaino tähän välille. Eläimiä on kohdeltava kunnolla, mutta tutkimuksella pitää olla mahdollisuus kehittää uusia hoitomuotoja ennen kaikkea vakaviin sairauksiin. Jeglen mietinnössä on onnistuttu saamaan aikaan juuri tuo tasapaino ja siksi se meidän mielestämme ansaitsee tukemme. Periaatteessa me olemme myös sitä mieltä, että joka tapauksessa on tehtävä jotakin uutta verrattuna lainsäädäntöön, joka on jo vuodelta 1986. Herra Perillo. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Ja chciałem złożyć oświadczenie z pierwszej poprawki. Kiitos herra puhemies. Haluaisin tehdä tässä julkilausuman. Niin siis tämä on hyvin kiistanalainen toisen käsittelyn mietintö, joka liittyy eläinkokeisiin. Äänestin sen puolesta, koska minun mielestäni se on tasapainoinen, se suojelee eläimiä ilman, että tutkimus asetaan vaaranalaiseksi. Ja tämä sopimus siinä painotetaan sitä, että eläinkokeita tulee tehdä ainoastaan silloin, kun muuta tieteellisesti tyydyttävää vaihtoehtoista keinoa ei ole. Meidän täytyy luoda kriteerit sille, miten tieteelliseen käyttöön käytettyjä eläimiä kohdellaan. Ja meidän täytyisi mahdollistaa mahdollisimman pitkälti eläinten hyvinvointi silloin, kun niitä käytetään tämän tyyppisessä toiminnassa, jotta eläimet eivät kärsi turhaa. Eikä tarvitse toistaa sitä, että Eurooppa tarvitsee yhä enemmän tieteellistä tutkimusta. Ja sitten Haluaisin onnitella Elisabeth Jegleä ja kaikkia niitä, jotka olivat mukana tämän tasapainoisen kompromissin aikansaamisessa. Kyseessä on eläinten suojelu tieteellisissä koetarkoituksissa. Tietysti eläinten suojelujärjestöt ovat tyytyväisiä siihen, että kompromissilla viedään asiaa eteenpäin. Nyt saadaan tuntuvaa parannusta eläinten hyvinvointiin ja saman aikaan kuitenkin sallitaan oleellisen lääketieteen tutkimuksen jatkumisen Euroopassa. Toivottavasti sillä saadaan aikaan uutta tehokasta hoitoa. Tämän päivän kompromissi on myös tärkeä askel kohti Euroopan säätelyn yhdenmukaistamista eläinkokeiden kohdalla. Se sinällään on mielestäni jo tärkeää. Lopuksi vielä tämä on humaani

tuottavat niin vähän kuin vain mahdollista harmia ja kipua ja tuskaa. tämä on erittäin hyvä askel kun katsotaan että aikaisempi direktiivi on vuodelta tuhat yhdeksänsataakahdeksankymmentäkuusi ja näin ollen toivon että tämä kaikissa euroopan unionin jäsenvaltioissa pannaan täytäntöön ja näin saadaan yhdenmukainen käytäntö joka on eläintensuojelun puolesta mutta samalla myös antaa mahdollisuuksia tieteelliselle tutkimukselle mennä eteenpäin. Mrs. Zaborska. Kiitos. Sitten Rosa Zaborska. Thank you, uh, Mr. President. Kiitokset, puhemies. Pani Jegle, ale keďže ani Rada, ani komisia nedokázali garantovať zákaz používania ľudských embryonálnych buniek pre ochranu zvierat, nemôžem podporiť text predloženej smernice. Just one second. I'm so sorry. Pardon. I'm not... Odottakaapas hetki, tulkkaus ei ainakaan englantiin tule läpi. Ah, okay, it's not coming through. Please... No nyt järjestelmä toimii, jatkakaa. Minä vastustan tätä, koska kielto kantasolututkimukselle ei saanut takeita neuvostolta eikä komissioltakaan, ja siksi minä äänestin tätä vastaan. Meidän pitäisi olla vastuullisia muista elävistä olennoista koko maailmassa. Nyt me olemme ehkä valmiita äh, rajoittamaan kädellisten käyttöä eläinkokeissa ainoastaan, jos ähm, ihmishenki vaarantuu. Me olemme valmiita toimimaan näin, jos mitään muuta menetelmää ei ole. Emmekö voi taata samanlaista suojelua syntymättömille lapsille? Valitettavasti Tämä tuntui kuin apinoiden planeetalta, kun kuuntelin tätä keskustelua. Kiitos. Haluaisin muistuttaa kollegoja siitä, että jos he haluavat antaa suullisen äänestysselityksen, niin pyynnöt tulee esittää etukäteen. Sitten Zreski. Kiitoksia, puhemies Minä tuen näitä ratkaisuja, jotka saatiin aikaiseksi koeeläinten suojelemiseksi. Mielestäni tämä on äärimmäisen tasapainoinen ratkaisu, joka vastaa meidän sivilisaatiomme odotuksia, mutta valitettavasti tein virheen äänestettäessä ensimmäisestä tarkistuksesta. Äänestin sen puolesta, vastustin kuitenkin kaikkia ja siksi halusin esittää tämän äänestysselityksen. Kiitokset. Uh, Kiitos. Sitten Roa Pietikäinen arvoisa puhemies en äänestänyt tämän koeeläinlainsäädännön valiokuntaan palauttamisen puolesta koska en usko että tulos sieltä olisi ollut sen parempi. sen sijaan kyllä äänestin kaikkien kolmen muutosesityksen puolesta. mielestäni on erittäin huolestuttavaa se että euroopassa koeeläinten suojelussa ollaan itse asiassa melkeinpä ottamassa askeleita taaksepäin meillä on tällä hetkellä jo useissa jäsenvaltioissa käytössä äh, lukuisia parempia menetelmiä äh, tutkimustuloksiin ilman koe eläinten käytäntöä ja tämä käytäntö äh, todellisuudessa hidastaisi vaihtoehtoisten menetelmien kehittämistä. samalla tavoin kädellisten käyttö äärimmäisissäkään tilanteissa ei tutkimusten mukaan tuota sellaista tulosta ihmisterveydelle kuin tässä perusteessa on oletettu. Kiitos. Sitten Örin mietintö työllisyyspolitiikasta. Ensimmäinen puhuja on herra Mastella. Presidente, Puhemies. Euroopan työllisyyspolitiikka Eurooppa 2020 strategiassa on tärkeää, koska sillä on tulevina vuosina erittäin tärkeä vaikutus työmarkkinoihin. Täällä on määritelty tarvittavat mekanismit, joilla voidaan reagoida tilanteeseen ja jos on, tämä on tarpeellista, niin Euroopan talouspolitiikkoja on koordinoitava paremmin. Meillä on työmarkkinoiden ja talouden välinen riippuvuus ja keskinäinen vaikutussuhde ja Euroopan unionin jäsenmaiden täytyy viedä eteenpäin strategia 2020 taatakseen investoinnit, kestävän talouden ja myös kestävät työpaikat meidän täytyy koordinoida talouspolitiikkoja ja sosiaali, sosiaalipolitiikan ja koheesiopolitiikan ja rakennepolitiikan kanssa. Vain tällä tavalla talouspolitiikka voi olla tehokasta ja vain tällä tavalla me pääsemme yli sosioekonomisista eroista eri maiden ja alueiden välillä. Euroopan unionin täytyy myös uusia näitä järjestelmiä tätä, tähän haasteeseen vastatakseen. Kiitos. Sitten Rova Mazzoni. Kiitos, herra puhemies. Minä äänestin tämän puolesta siitä syystä, että olen varma siitä, että tämä on kokonaisuudessaan oikea päätös. Tietenkään en ole täysin tyytyväinen, koska tämä voi, olisi voinut olla kunnianhimoisempi, mitä tulee naisten pääsyyn työmarkkinoille. Ja siihen, millä keinoilla me taistelemme näitä epävarmoja työpaikkoja vastaan Euroopassa, mutta haluaisin kuitenkin osoittaa kunnioitustani esittelijäkohtaa, koska hänellä oli kovin vähän aikaa valmistella tätä asiaa. Tuen pyrkimystä yksinkertaistaa tiettyjä sääntöjä ja suuntaviivoja, jotka liittyvät suuntaviivoihin ne neljä, joissa aivan selvästi identifioidaan ne tavoitteet, joita EU 2020 haluaa tavoittaa ja halutaan myöskin ottaa opiksi menneisyyden virheistä jotta me saavutamme nämä tulokset ja näillähän me saavutimme näillä korjauksilla vuoden 2010 tulokset. Tässä asiakirjassa tehdään huomattavia mielenkiintoisia ehdotuksia, joita täytyy kehittää edelleen meidän täytyy saada aikaiseksi oikeanlaisia työpaikkoja, sellaisia, jotka edesauttavat ihmisten hyvinvointia. Köszönöm elnök úr, elnézést, de a fordítás véget nem értettem jól a nevemet. A pénzügyi válság után az Európai... Kiitokset puhemies, en ymmärtänyt nimeäni aivan oikein. Tuon rahoituskriisin jälkeen on nyt niin, että Euroopan valtiot ovat edelleenkin hauraita taloudeltaan. Siksi meidän on tehtävä kaikkemme, jotta hyödynnetään kaikki mahdollisuudet työpaikkojen luomiseksi. Ei pidä unohtaa myöskään sitä, että on olemassa väestön kehitykseen liittyviä muutoksia. Myös globalisaatio on merkittävässä asemassa ja uutta teknologiaa otetaan käyttöön. Minusta on erityisen tärkeää, että seuraava työllisyysstrategia saa aikaan tasapainon näiden polttavien ongelmien ja toisaalta pitkän aikavälin haasteiden välillä. Hyvin ratkaisevassa avainasemassa on sosiaalipolitiikka, jotta voimme torjua näitä yhteiskuntamme ongelmia. Olen samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että on strategisesti merkittävää mahdollista elinikäinen oppiminen. Voin ainoastaan tukea tätä lähtökohtaa ja onnittelen esittelijää. Kiitos sitten herra Mitsarov. Meillä on tämä ääntäminen selitetty tällä tavalla, jos äänsin sen väärin, niin sitten voitte korjata. Miltä se kuulosti se ääntäminen? Mis- siis miten teidän nimenne äännetään Pärys. Misaros. Not easy, not easy. Ei se helppo ole. No, me teemme parhaamme. Sitten herra Koslik. Ďakujem pekne, moje meno ste vyslovili správne No niin, puhemies, ei teillä ollut ongelmia minun nimeni ääntämisessä. Puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, minä tuen täysin näitä työllisyyspolitiikan suuntaviivoja sellaisina kuin Euroopan parlamentti ne hyväksyi. Työpaikkojen työllisyyden on oltava keskeisiä menestyksekkäässä talouspolitiikassa kestävä talous, vihreä talous auttaa meitä myös torjumaan ilmastonmuutokseen liittyviä ja muita ongelmia. Ajatellen näitä ilmastokatastrofeja, tulvia ja muita eri puolilla Eurooppaa, ne osoittavat, että uusia kestäviä työpaikkoja voidaan luoda myös ennaltaehkäisevän, esimerkiksi tulvia torjuvan toiminnan alalla. Tarvitaan myös tehokkaita viemärijärjestelmiä, tulvasuojajärjestelmiä. Niiden kustannukset ovat paljon alhaisemmat kuin tulvan seuraamusten maksaminen. Yes. Kiitos. Sitten herra Ujias. Grazie Presidente. L'uscita dalla crisi finanziaria è... Kiitoksia puhemies. Talouskriisi ja rahoituskriisistä pääseminen ja eh, talouden elpymisen alkaminen, joka vaihtelee eri maissa eri paljon, mahdollistaa sen, että työllisyystilannetta voidaan parantaa. Toisaalta on olemassa myös komission ohjelma, työllisyysohjelma, josta juuri äänestimme, ja on olemassa myös 2020 strategia. Kummassakin ohjelmassa todetaan, että talous kasvuun liittyy automaattisesti periaate siitä, että työntekijät otetaan mukaan, toisin sanoen työpaikkoja luodaan, mutta käytännössä tämä tilanne ei kuitenkaan ole näin. Meidän täytyy vaatia kaikilta EUn jäsenmailta, että ne ryhtyvät toimiin työttömyyden torjumiseksi ja tekevät konkreettisia toimia ja rakenteellisia toimia. Meidän täytyy muistuttaa siitä, että työ on minkä tahansa maan sisäisen järjestyksen perusta ja Italian perustuslain ensimmäisessä artiklassa on, käy selvästi esille, että eh, tasavalta perustuu työhön, mutta myös ihmisarvoon. Kiitos. Kiitos. Ja sitten herra Kelam arvoisa Kiitos taas kerran, puhemies. Kuten totesin, minä tuen näitä yhdennettyjä suuntaviivoja, jotka pyrkivät puuttumaan jäsenvaltioiden työttömyysongelmiin. Samaan aikaan eh, kaikkien ratkaisujen on sisällettävä myös jonkinlainen laatuulottuvuus. Aivan kuten puheenjohtaja Barroso eilen totesi, Meillä on neljä miljoonaa avointa työpaikkaa Euroopassa tällä hetkellä. Ennen kaikkea nämä edellyttävät jonkinlaista taitoa ja tietoa. Kehotankin, että otetaan hyvin nopeasti käyttöön ehdotettu eurooppalainen vapaiden työpaikkojen seurantajärjestelmä, jossa olisi mukana myös jonkinlainen tieto- ja taitopassi. Me tarvitsemme pätevää ammattivoimaa, työvoimaa ja lisäksi me tarvitsemme rohkeutta, jotta voimme poistaa esteitä PK-yritysten toiminnalta. Kiitoksia. Antoni Otsi. votato a favore di questa relazione. Kiitos, hyvät kollegat. Minä äänestin tämän mietinnön puolesta, koska olen samaa mieltä esittelijän äh, näkökulmasta. Tuen myöskin niitä tarkistuksia, joita valiokunnissa esitettiin, ja näissä tarkistuksissa sanotaan, että eurooppalaisella tasolla meidän ei meidän ei tule käyttää näitä yksinomaisena suuntaviivoina jäsenvaltioiden politiikoissa näitä suuntaviivoja. Olen samaa mieltä myöskin esittelijän mainitsemasta strategiasta. Siis jos me haluamme, että Eurooppa on tuloksellinen ja että EU 2020 on tuloksellinen ja että suuntaviivoja täytäntöönpannaan asianmukaisella tavalla, niin silloin täytyy hankkiutua eroon alueiden ja jäsenvaltioiden välisistä sosiaalitaloudellisista eroavaisuuksista käyttäen kohesio koheesiorahastoja ja muita rahastoja. Rova Haakin. Uh, niin, nämä seikat, jotka liittyvät Örin eh, erinomaiseen mietintöön. Ottaako neuvosto nämä suositukset huomioon? kuulin ilolla Belgian puheenjohtajamaana sitoutumaan tarkastelemaan parlamentin suosituksia, mutta haluaisin todeta neuvostolle olevan oleellista, että he todella ottavat huomioon monet näistä loistavista suosituksista, joita Örin mietinnössä on. Ennen kaikkea ne, jotka viittavat parannettuun hallintoon. Kaikki kai ovat samaa mieltä siitä, että avoin koordinaatio ei ehkä ollut keinona kaikkein paras Lissabonin asialistan kohdalla. Ehkä jotkut sisälletyt seikat pitää saada valotettua ja seurattua suhteessa 2020 tavoitteisiin. Mielestäni täytäntöönpantuna tämä voisi auttaa alueellisten erojen tasaamisessa. Ja lopuksi vielä olen täysin samaa mieltä siitä, että työllisyyden vahvistamisen pitää rakentua säällisen työn käsitteelle sellaisena kuin ILO taaja. Sikierski. Kiitos. Olen iloinen siitä, että Euroopan unionin komissio teki pyynnön näistä yhdennetyistä suuntaviivoista, joista me tänään parlamentissa äänestimme tämänhetkisessä taloustilanteessa maailmassa ja Euroopassa tämä on aivan oikea askel eteenpäin. Siitä löytyy sitoumusta ja sitoumusta siihen, että otetaan vastuuta työmarkkinoiden tilanteesta. Nämä suuntaviivat ovat johdonmukaisia ja läpinäkyviä, ja sekin on hyvä asia. Meidän tulisi myöskin rajoittaa työttömyyttä, meidän tulisi kehittää voimavaroja, jotta me saamme pätevää ammattitaitoisia ihmisiä. Meidän tulisi myöskin taistella sosiaalista syrjäytymistä ja köyhyyttä vastaan. Kaikki nämä asiat tulisi toteuttaa, koska ne takaavat sen, että me käytämme työmarkkinoiden potentiaalia maksimissaan hyväksemme. Meidän tulisi luoda hyviä työpaikkoja käyttäen investointeja talouselpymissä hyväksi. Meidän tulisi myöskin vähentää eroa jäsenvaltioiden ja alueiden välillä. Minä olen kovin toiveikas sen suhteen, että tämä Eurooppa 2020 asiakirja tuottaa odotetut tulokset. Sitten herra Hänän. Thank you, Mr. President. Kiitokset, puhemies. 30 vuotta sitten, sanotaanko vanhan Euroopan maat, 15 jäsenvaltiota ennen eh, laajenemista entisiin ivymaihin olivat suuri osa maailman bruttokansantuotteesta. Nyt tuo osuus on enää 25 prosenttia ja pian se on enää vain 15 prosenttia. Miten näin on käynyt? Ei kaikki voi johtua pelkästään Aasian noususta. Maailman bruttokansantuotteen osuus Kanadalla ja Yhdysvalloilla on ollut jatkuvasti melko lailla sama. Totuus on se, että me olemme panneet taakaksemme korkeammat verot, rajoittavammat säädökset, yhä enemmän kaikkeen puuttuvit byrokraatit ja lainsäätäjät ja virkamiehet raskauttavat toimintaamme ja tärkein kilpailu on kuitenkin tulossa näiltä muilta mantereilta. Me kilpailemme maailmassa Kiinan ja Intian kanssa. Sitä suurempi syy, puhemies, että teidän vaalipiirinne ja minun vaalipiirini kansalaiset hylkäävät tällaisen äärimmäisen alueellisen tulliliiton ja pyrkivät kohti sitä vanhaa vapautta, joka meidän isillemme oli vielä itsestään selvää. Herra Kama. Kiitos, herra puhemies. Lähdetään liikkeelle positiivisista ulottuvuuksista tässä mietinnössä. On hyvin tärkeää, että me kaikki tuemme elinikäisen oppimisen periaatetta. Liian pitkään, liian monen vuoden ajan ihmisillä oli yksi mahdollisuus, esimerkiksi 18-vuotiaana, ja sillä oli sitten vaikutuksia koko ihmisen tulevaisuuteen se ei toiminut kovinkaan hyvin muuttuvissa talouksissa, jossa tietyt sektorit yhdessä yössä sitten hävisivät. Ja nyt sitten kansalaisilla on mahdollisuus sitoutua elinikäiseen oppimiseen, mutta meidän tulisi samanaikaisesti tarkastella tätä suurempaa kuviota. Usein parlamentissa puhutaan sosiaalista Euroopasta, mutta tämä fraasi on vain tällainen veruke sellaisille politiikoille, joilla estetään työpaikkojen luomista, jotka lisäävät pk-yritysten taakkaa ja tekevät entistä hankalammaksi työpaikkojen luomisen. Eli meidän täytyisi siis saada hallitus eh, PK-yritysten jaloista pois, jotta ne voivat luoda työpaikkoja kukoistusta kaikille. Kiitos. Ja nyt sitten ihmisoikeustilanne Iranissa. Ensimmäinen puhuja on Mazzoni. Mazzoni. Signora Mazzoni, olkaa hyvä. Grazie, Presidente Kiitoksia puhemies. Minä olin pyytänyt, että tämä päätöslauselma luonnos, että sitä äänestettäisiin aiemmin. Äänestin tekstin puolesta mutta olisin toivonut paljon enemmän. Minä odotin tältä parlamentilta paljon enemmän. Tämä päätös, mikä piti tehdä, oli erittäin kiireellinen, mutta meidän olisi myös pitänyt sitoutua enempään. Meidän, olisi, meidän tärkeintä on pelastaa Rova Askianin elämä, mutta meidän olisi pitänyt sitoutua enempään. Me emme voi edelleen vain valitella ja tuomita näitä tapahtumia ja näitä asioita niin, että meillä on kuitenkin aivan samat sitoumukset sellaisia maita kohtaan kuin Iran. Iran on tässä tapauksessa osoittanut, että se on äärimmäisen ylimielinen kansainvälistä yhteisöä kohtaan, paljon ylimielisempi kuin koskaan ennen ja Euroopan, eurooppalaisten reaktioiden edessä Iran on myös osoittanut välinpitämättömyytensä. Sille on aivan sama, millaisia vetomuksia me esitämme. Tällä hetkellä tilanne on erittäin anka, vakava ja se on huonontunut huomattavasti. Viime kuukausina on ollut hyvin monia episodeja jotka eivät olleet millään tavalla yhteensopivia Iranin tekemien sitoumusten kanssa. Nyt täytyisi ryhtyä sanktioihin tuota maata vastaan. Jäsenmaat, jäsenmaiden ja EUn toimielinten pitäisi ryhtyä toimiin Irania vastaan. Me emme voi pitää yllä diplomaattisia suhteita sellaiseen valtioon, joka ei kuuntele ketään. Kiitoksia. Kiitos oman kokemukseni mukaan en ole koskaan nähnyt näin suurta enemmistöä tämän tyyppisen päätöslauselman takana. Siis yksi ääni vastaan ja yli 600 puolesta, eli tällä on jo saavutettu se viesti, joka haluttiin saavuttaa. Herra Kelam seuraavaksi. Thank you, President. Kiitos, herra puhemies. Tietenkin tuen tätä päätöslauselmaa. Ja vielä tämä on yksi päätöslausema lisää hänen elämänsä pelastamiseksi, mutta valitettavasti hän ei ole yksittäinen tapaus. Jopa 300 naista on tuomittu kuolemaan sen jälkeen, kun presidentti on ryhtynyt vuosi sitten tällaista regimiä toteuttamaan. Tässä on ollut kysymys esimerkiksi alaikäisten hirttämisestä. Meidän tulisi tehdä kaikkemme, jotta Ashtianin elämä pelastettaisiin mutta vaikka onnistuisemmekin siinä, niin tämän koko poliittisen järjestelmän luonne ei tule muuttumaan. Ja tästä syystä meidän täytyy tukea varauksetta niitä rohkeita iranilaisia, ja heitä on miljoonia ilmaantunut viime kesän jälkeen, niitä, jotka yrittävät korvata tämän presidentin järjestelmän demokraattisella avoimella järjestelmällä, ja meidän ei tulisi pelätä toteuttaa tätä ajatustamme. Kiitos. Kiitoksia. McGuinness seuraavaksi. Thank you, President. And I... Kiitoksia puhemies. Olen yhtä mieltä teidän kanssanne ja haluan kiittää myös Matsonia hänen tekemästään päätöslauselmasta, jota voin tukea täysin palkein. Tämän viikon tiimellyksessä valitettavasti erittäin tärkeään kokoukseen en ehtinyt osallistua. Siellä kuultiin Iran, irakilaista naista, joka peräänkuulutti tukea itselleen ja kollegoillensa. Olen kuitenkin eh, sitä mieltä, että meidän on syytä tukea tätä päätöslauselmaa. On merkille pantavaa, että me olemme saaneet paljon enemmän sähköposteja muun muassa eläinten hyvinvoinnista kuin tästä eh, ihmishenkeen liittyvästä ah, kysymyksestä. Ja meitähän on pyydetty eh, muistuttamaan siitä, että monet naiset ovat tuomittuja teloituksiin, kivityksiin Moharedhan tarkoittaa sitä, että ollaan sodassa Jumalan kanssa, mutta nämä naiset ovat ainoastaan protestoineet diktatuuria vastaan omassa maassaan ja ovat halunneet ilmaista toiveensa paremmasta tulevaisuudesta ja ovat halunneet saada oikeuksia tässä nimenomaisessa maassa. Joten haluan tukea näitä naisia. Minä en kovinkaan paljon voi tehdä, mutta tässä parlamentissa, tässä mittavassa äänestyksessä toivottavasti tämä viesti menee perille. Kiitoksia. Kiitoksia. Muscardini seuraavaksi. Kiitoksia puhemies. Tämä päätöslausuma on ensimmäinen tärkeä askel, koska tuota parlamentti tietää nyt sitten, että jokainen istuntonsa jatkaa tätä taistelua. Että tällä tavoin voidaan auttaa heitä. Ja pyrimme taistelemaan sitä hallintoa vastaan, joka sortaa ja joka, jossa ei ole mitään inhimillistä. Myöskin neuvoston ja komission pitää olla tiukempia tähän suuntaan tulevaisuudessa. Ja uskon, että kaikki täällä sanotut sanat tänään täällä täysistunnossa on tavallaan kuin kiviä, jotka estävät tätä teloitusta. Tällä tavoin voidaan estää se tämä suuri tragedia. Ja voidaan pelastaa ihmishenkiä naisten ja miesten henkiä, jotka ovat täällä tällä hetkellä vielä barbaarisen väkivallan uhreja. Tänä päivänä tällaiset väärät uskonnolliset johtajat tekevät tällaisia toimia ilman, että heillä on mahdollisuus antaa sitten armon käydä oikeudessa. Mutta heidän aikansa on loppunut ja loppu lopullisesti ja myöskin meidän aikamme loppuu, jolle me olemme sitten valppaina antamaan tukea näille barbaarisen järjestelmän uhreille. Thank you. Kiitoksia ja Takkula seuraavaksi. Arvoisa puhemies, äänestin tämän mietinnön puolesta ja todella toivon, että Astianin elämä voisi pelastua tämän kautta olen hiukan skeptinen niin kuin moni muukin täällä koska me tiedämme että valitettavasti totalitaariset valtiot niin kuin iran eivät juuri kuuntele meidän vetoomuksiamme. olen myös hiukan huolestunut siitä aivan niin kuin täällä eräs aikaisempikin puhuja että tämän ihmisoikeusasian ympärille ei ole tullut juurikaan viestejä vaan erittäin paljon on tullut viestejä eläinten oikeuksien puolesta. toki tärkeä asia sekin mutta kyllä nämä pitäisi laittaa mittakaavaan kun me muistamme sen että meidän euroopan unionin keskeinen tehtävä on puolustaa ihmisoikeuksia puolustaa näitä perusarvoja. todellakin toivon että tämä mietintö voisi nyt osaltaan viedä eteenpäin meidän sitoumustamme siihen että me olemme ihmisoikeuksien esiintuoja ja niiden esilläpitäjä myös noissa totalitaarisissa maissa niin kuin iranissa ja sitä kautta tällaiset brutaalit kuolemantuomiot ja muut saataisiin todella loppumaan. Mr. Kelly. As you rightly pointed out, Kiitoksia puhemies. Kuten aivan oikein toitte esille, tämän päivän äänestystulos on erittäin merkittävä. Olen hyvin iloinen, että niin monet äänestivät päätöslauselman puolesta. Minä sanon, että minä olen mikään protestihenkilö. Enkä ole ikinä käyttänyt tällaista, tällaista teepaita aikaisemmin, mutta tämä ehdotus tässä rangaista jotain kuolemalla on niin käsittämätöntä, niin barbarista, niin epäsuhtaista ja kammottavaa, että minusta tuntuu, että minun täytyy tehdä jotain. Ja toivottavasti viesti nyt menee perille Iranin viranomaisille siitä, että tällaisen toiminnan täytyy loppua. Poliittinen painistus ja julkinen tuki, niiden täytyy, ne ovat lopettaneet kuolemanrangaistuksen käytön monissa maissa. Ja toivottavasti tämän päivän protestimme myös saattaa loppuun tämän järkyttävän tilanteen, josta jo 300 henkilöä on kärsinyt, niin kuin herra Kelam toi esille. Kiitoksia. Mr. Kamal. Kamal, seuraavaksi. Motion about Iran niin, me olemme kaikki yhtä mieltä huolenaiheista, jotka liittyvät Iraniin. Äänestyksen tulos osoittaa, että tässä salissa ollaan erittäin huolissaan tilanteesta. Olemme erittäin huolissaan siitä, että näille kahdelle henkilölle ei anneta oike- laillista oikeudenkäyntiä. Myöskin juristeja, lakimiehiä vainotaan, heidät karkotetaan maasta. Tämä on maa, joka ei millään muotoa noudata demokratian periaatteita. Tappaa ne protestoijat, jotka haluaisivat enemmän demokratiaa. Myös kristittyjä vainotaan. Haluaisin kuitenkin tähdentää erästä toistakin henkilöä, Ibrahim Hamidia. Häntä syytettiin homoseksuaalisuudesta ja häntä on vainottu Äh, hänen sukupuolisen suuntautumisensa vuoksi. Tämä on todellinen häpeäpilkku. Kiitoksia kaikille. Ja aivan koska olen äh, vastuussa ihmisoikeuksista ja demokratiasta, niin äh, olen todella samaa mieltä teidän kaikkien kanssa. Ja kun olen nähnyt niin sanottua iranilaista oikeutta itsekin muutama vuosi sitten käydessäni henkilökohtaisesti maassa, niin voin vain ilmaista järkytykseni ja kauhuni siitä, että millainen tämänhetkinen tilanne Iranissa on, ja toivomme, että se toki loppuu pian. Olen sitä mieltä, että yksikin ääni tätä päätöslausumaa vastaan oli virhe. Thank you, Mr. President. The... Kiitoksia, puhemies. Vuonna 1999 Iranin vallankumous yhtenä päivänä kyllä tällaisena eeppisenä tapahtumana, vastaavalla lailla kuin kun Ranskan ja Venäjän vallankumoukset olivat. Ja tämä vaikutus levisi heti rajojen ulkopuolelle ja, ja jatkuvat ympäri maailmaa. Vaikkakaan tässä ei tietenkään mitenkään noudattaa tästä suvereniteettiperiaatetta. Kuitenkin tässä myöskin Amerikan suoritusta oli tässä mukana allekirjoittaa Niin tällöin en, aikaisemmin myöskin diplomaattia noudattiin, mutta ajatolla oli tavallaan tästä vanhan ajan säännöstön henkilö. Ja heillä on jatkoit samalla tavalla eteenpäin tästä. Eivät mitenkään noudattaa maan sisäistä ö, lainsäädäntöä. Ja he ovat myöskin levittäneet terrorismia myöskin Balkan alueelle. Ja he ovat jopa iskeneet sivilikohteisiin Lontoossa, Buenos Airesissakin. Ja me olemme kyllä varmaan vahvemmassa asemassa tuomitsemaan heitä, jos me katsomme tätä terroristista tuomiovaltaa tarkemmin. Ja toivottavasti ne valtiot, jotka ovat tässä ovat pyrkineet tähän tavoitteeseen, että Iranin hallitus voitaisiin poistaa, että noudattamaan samoja korkeita standardeja, kun meidän seuraan kerran on sitten kansanäistys Euroopan unionissa. Kiitoksia kaikille. Istunto päättyy. Palaamme kello 15 asiaan.